72-vuotiaana. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen ja kehitysvaliokunnan jäsen ja Afganistanin valtuuskunnan jäsen. Euroopan parlamentin nimissä haluaisin osanottoni esittää hänen perheelleen ja läheisilleen.